Eli Della Vedova, olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia, puhemies. Irakin tilanne, kuten tiedetään, on erittäin vakava. Ulkoasiain neuvoston päätelmät kesäkuussa totesivat, että EU on erittäin huolissaan tilanteesta ja tuomitsemme nämä hyökkäykset, johon Irakissa on syyllistetty. Sunni kapinalliset eivät toimi ainoastaan ISIL-järjestössä, vaan muissakin aseistetuissa sunnijärjestöissä ja mukana myöskin eri heimojoukkoja. ISIS ja aseelliset joukot tällä hetkellä ovat välitön uhka Irakissa ja Syyriassa. Tällaiset järjestelmät, joissa on ulkomaalaisia taistelijoita – ovat todellinen riski myöskin esimerkiksi Jordanialle, Libanonille ja muille jäsen, äh, naapurivaltoille ja myöskin EU, Euroopan unionille. Irakin turvallisuustilanne liittyy sekä sisäisiin että ulkoisiin tekijöihin ja on selvää, että Syyrian kriisi on mahdollistanut sen, että ISIL on tällä alueella päässyt vahvistumaan ja on luonut nyt niin sanotun islamilaisen valtion Syyrian ja Irakin alueelle. Mutta kyse ei ole pelkästään terroristi-ideologiasta, vaan nämä aseistetut joukot ovat lähinnä tyytymättömiä elämänsä, ja tämä on kestänyt jo yli kymmenen vuotta, kun ajatellaan, miten Irakin hallitus on toiminut. Siellä on lähinnä shia-muslimit johdossa. Meidän täytyy toimia, kuinka mielivaltaisesti Irakin hallitus on toiminut. Ja tässähän nyt on tarpeita ottaa huomioon myöskin sunniyhteisön tarpeet. Ja ihmisoikeuksia on usean otteeseen rikottu. Tänä vuonna Fallujan kaupungissa nämä ongelmat ovat pahentuneet. Siellä oli mielenosoituksia hallituksen politiikkaa vastaan, mutta ne tukahdutettiin hyvin väkivaltaisesti. Tämä tilanne on antanut Isilille mahdollisuuden livahtaa tälle alueelle ja mehän näemme nyt, mitä esimerkiksi kesäkuussa tapahtui Irakin alueella. Hyökkäysten nopeus on yllättänyt kansainvälisen yhteisön ja kaikki poliittiset ja uskonnolliset johtajat Irakissa ovat vastuussa siitä, että nyt puututaan nämän, näiden ongelmien syihin. Erityisesti Irakin hallituksen pitää nyt toimia sovittelijana ja välttää ylilyöntäjä sekä puheissa että teoissa. Turvallisuustilanteen paheneminen on johtanut myöskin humanitaariseen kriisiin, ja tällä hetkellä kaksi miljoonaa irakilaista ovat joutuneet lähtemään kodeistaan. Euroopan unioni on erittäin huolissaan tämän kriisin pahenemisesta ja valtavasta sisäisestä pakolaisvirrasta. Euroopan komissio tähän mennessä on antanut 12 miljoonaa euroa humanitaariseen avunantoon, ja kyse on varoista, jotka on suunnattu Irakin kansalaisille ja syyrialaisille pakolaisille. Lisäksi EU on koordinoimassa omaa toimintaansa muiden lahjoittajien ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Ja haluaisin todeta, että EU ja nämä järjestöt toimivat hyvin hankalissa olosuhteissa ja yrittävät pitää huolta näistä ihmisistä, jotka ovat joutuneet lähtemään kodeistaan. Meidän pitää aina saada ajankohtaista tietoa tilanteen kehittymisestä. Ja sitten toinen seuraus tästä kriisistä Irakin alueella liittyy Kurdistanin alueeseen. Viime viikkoina Irakin alueen Kurdistan on yksipuolisesti ilmoittanut, että syksyllä siellä järjestetään kansanäänestys itsenäisyydestä. Haluaisin vielä sanoa, että Irakin alueen Kurdistan on malli kun ajatellaan vakautta tällä alueella. Ja valtio on vuoropuheluissa myöskin kansainvälisten kumppanien kanssa, erityisesti mitä tulee Irakin humanitaariseen kriisiin. Ja meidän täytyy antaa palkkio tästä yhteistyöstä. Kuitenkin katsomme, että tällaiset yksipuoliset liikkeet kohti itsenäisyyttä eivät auta Irakin tilanteen ratkaisemisessa, ja ne saattavat jopa olla suuri ongelma itse Kurdistanille. Olemme pyytäneet, että kaikki osapuolet yrittivät löytävään ratkaisun tähän ja muihin kysymyksiin, jotka liittyvät nyt Irakin tämänhetkiseen tilanteeseen. Ja jos toimitaan oikealla tavalla, niin voimme saada rat- vastauksia moniin kurdien vaatimuksista. Irakissa siirtymävaihe alkoi jo kymmenen vuotta sitten, ja EU on aina tukenut tätä hyvin vaikeaa prosessia. Kuitenkin kaikki mitä on tapahtunut viime vuosina ja nyt kun ajatellaan Irakin tilannetta, niin olemme vihdoinkin ehkä matkalla kohta vakautta ja rauhaa, mutta viime aikoina tämä kehitys on nyt häiriintynyt. 60 prosenttia kansalaiset elää erittäin vaikeassa tilanteessa ja EUlla on Irakissa asiantuntijoita seuraamassa vaaliprosessia ja he sitten kertovat, mitä vaaleissa tapahtuu. Tiettyjä ongelmia on esiintynyt, esimerkiksi hyvin suuri määrä äänest- sunniäänestäjiä ei päässyt Ambarin alueella äänestämään väkivaltaisuuksien kanssa – vaalit sujuvat tyydyttävällä tavalla ja äänestymisprosentti se osoittaa, että kansalaiset ovat Irakissa sitoutuneita demokratiaan ja Irakin yhtenäisyyteen. No, toinen haaste Irakissa turvallisuuden lisäksi liittyy siihen, miten poliittiset johtajat pystyvät viemään poliittista prosessia eteenpäin. Ja tämä on viesti, joka on lähetetty esitetty viime viikkoina johtajille. Eli nopeasti pitäisi muodostaa uusi hallitus ja sen jälkeen pitäisi olla sitten vaalit. Ne ovat tärkeitä kysymyksiä. Presidentin nimeäminen tapahtui eilen ja se oli askel oikeaan suuntaan. Ja nyt sitten, siis puhemies nimitettiin ja nyt nimitetään sitten presidentti, joka muodostaa hallituksen. Ja hallituksen pitää olla yhteydessä kaikis, kaikkiin yhteisöihin, joita Irakissa on, myöskin sunniyhteisöön, joka tällä hetkellä on suljettu pois kansallisesta politiikasta. Ja se on sitten johtanut näihin kansannousuihin. Jos ei ole tehokasta vuoropuhelua, Irakin yhteiskunta ei etene kohti sopua. Ja kuten korkea edustaja Ashton on monta kertaa todennut, Irakin kriisissä ensinnäkin pitää löytää poliittinen ratkaisu ja se oli sitten pohja myöskin turvallisuuskysymyksille. Turvallisuustoimet, jotka ovat liian tiukkoja, voivat vain lisätä vihamielisyyttä eri väestönosien välillä. Euroopan unioni haluaa auttaa Irakia kaikilla tavoilla, jotta voidaan edistää poliittista vuoropuhelua ja täydentää toimia, joihin kansainväliset kumppanimme ovat ryhtyneet. Tilanne on erittäin vaikea paikalla, mutta EU antaa edelleen apua Irakille aina kun se on mahdollista. Erityisesti mitä tulee suunnitteluun ja kehitysyhteistyöhön. Tämä on merkki siitä, että EU on jatkuvasti sitoutunut Irakin kysymyksiin ja se on osa toimia, joiden avulla Irakista halutaan tehdä vakaampi ja siellä parannetaan hallintoa ja parannetaan peruspalveluita. Lisäksi annamme tukea myöskin toimille, joilla edistetään oikeusvaltiota. Ja meillä on EU Just ja Lex-hanke. Ja nyt, kun Irakin tila- turvallisuustilanne on tämä, EUn asiantuntijat myöskin arvioivat, millä tavalla voitaisiin tukea terrorismin vastaisia toimia. Terrorismin torjuminen Irakissa täytyy kuitenkin no, tehdä niin, että noudatetaan kansainvälisiä ihmisoikeussääntöjä. Ihmisoikeuksia on rikottu, mutta se ei voi olla välttämätöntä tässä tilanteessa. Ja EU haluaa myöskin edistää yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, mitä tulee näihin ulkomaalaisiin taistelijoihin. Lopuksi, puhemies, EU on sitoutunut kumppanussopimukseen Irakin kanssa ja haluamme edelleen jatkaa tätä yhteistyötä. Me haluamme nyt pyytää, että jäsenvaltiot, jotka eivät vielä ole niin tehneet, että he no, mahdollisimman nopeasti ratifioisivat kyseisen sopimuksen. Kiitos. Kiitoksia. Sitten aloitamme keskustelun. Ensin Danjean, kaksi minuuttia. Merci, monsieur. Kiitos puhemies. Heräämme myöhään ja aika kipeällä tavalla. Tarvittiin jihadistien eteneminen ja islamilaisen valtion perustaminen, jotta todella ymmärrettäisiin, minkälainen sotilaallinen poliittinen katastrofi Iranissa on tapahtunut, on tietysti helppo muistuttaa jatkuvasti näistä vakavista virheistä, joita vuonna 2003 tehtiin, kun amerikkalaiset valtasivat Irakin. Tämä on todistettu historiallisesti. Tämä ei tietenkään vie keskustelua paljon eteenpäin, koska paljon muutakin on tapahtunut sen jälkeen. 2011 jälkeen olemme keskittyneet enemmän tai vähemmän oikein Syyrian kaoottiseen tilanteeseen, ja tämä on ikään kuin peittänyt Irakin ikävän tilanteen ja on aivan liian yksinkertaista, kuten usein sanotaan, ymmärtää ja ajatella, että tilanteen huononeminen Irakissa on vain siviili tuon sisäsodan, sisällissodan seurausta Syyriassa. Itse asiassa vain kuusi kuukautta sitten jihadistit äh, valtasivat Falluhan. Äh, on muistettava kuitenkin, että sen juuret ovat syvällä, syvällä Irakissa ja sen johtajat ovat suurimmalta osin irakilaisia. Nämä jihadistit äh, käyttävät hyväkseen Irakin hallituksen hajannusta ja näin sunni heimot ovat olleet myöskin tässä väkivallan mukana ja tämä on johtanut siihen, että Irakin armeija ei ole pystynyt toimimaan, vaan päinvastoin se on joutunut tilanteeseen, jossa sen, armeet, jossa sen aseet joutuvat väärin käsiin tarvitaan todellinen sellainen muutos, jossa saadaan sellainen hallinto, jossa kaikki Irakin yhteiskunnan osapuolet ovat mukana. Tarvitaan myöskin alueellista yhtenäisyyttä estääksemme sen hajaantumisen. Tilanne on tietysti aika mutkikas, kun ajatellaan sunni toimijoita ja toisaalta Persianlahden valtiollisia toimijoita kysymys ei ole pelkästään uhasta tälle alueelle, vaan omalle turvallisuudelle. Me ei pidä unohtaa myöskään, että äskettäin Brysselissä tapahtunut synagoga-isku oli ranskalaisen jihadistin tekemä ja tässä yhteydessä haluaisin myöskin muistaa tämän iskun uhreja. Onorevole Anna Gomes. kolme minuuttia, olkaa hyvä. décadas de opressão e da... Sen jälkeen, kun laittomasti 2003 Irakiin mentiin, Irakissa on ollut monenlaista barbaarista hyökkäystoimintaa. Ja siellä on armeijoita, jotka tuhoavat kulttuuriperintöä ja aiheuttavat hyvin paljon siviiliuhrien kuolemia. Ja Malikin joukot kieltäy, kieltäytyivät vastaamasta sunnivähemmistön vaatimuksiin – ja tämä verinen eh, sunnittien kostotoimet, eh, mikä tapahtui Anbarissa, niin antoi isille, isisille mahdollisuuden eh, keskittyä taas uusiin kohteisiin. Al-Malikilla on hyvin paljon vastuuta tästä teosta. Siellä tarvitaan siirtymäkauden hallitus, muuten Irakia ei saada oikeusvaltion suuntaan siirtymään. Ja USA ja Euroopan unionin täytyy rohkaista e, vakaata ja yhtenäistä Irakia syntymään. Siinä pitäisi muodostaa muodostaa hallitus, jossa kaikki vähemmistötkin olivat tärkeimmät vähemmistöt edustettuna tällä tavalla, että saataisiin sovinto syntymään. Euroopan unioni ei voi e, jatkaa vetäytymistään poliittisesti tältä alueelta. Täällä täytyy auttaa hallintoa. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Täytyy Iranin ja Saudi-Arabian kanssa ja myöskin ottaa huomioon Syyrian tilanne. Eh, Sunnin ja shiojen välinen sopu, sitä pitää edistää. Olen herra Dan Janin eh, kanssa samaa mieltä ja päätöslauselmassa tämä tulee olemaan mukana. Persianlahden valtioiden täytyy olla kaikessa mukana, niiden ei pitäisi tukea sotaa rahallisesti. Euroopan unionin täytyy antaa enemmän humanitaarista apua ja auttaa näitä satoja tuhansia pakolaisia. Ja yhteistyösopimus Irakin kanssa on keino, jolla oikeusvaltioperiaatteet saadaan voimaan. Tässä nyt Kurdistan haluaa pysyä erillisinä kaikesta siellä on tasapainoista kehitystä ja se on esimerkki maassa sellaisesta. Aloite, jossa puhuttiin kansanäänestyksestä itsenäisyyden suhteen, on ymmärrettävää, mutta kuitenkaan tällainen ei mitenkään vakauta Irakia ja vaarantaa myös Kurdistanin. Meillä on vielä mahdollisuus etsiä perustuslaillisia vaihtoehtoja sillä tavalla, että Kurdistan pysyy Irakin osana. Syyrian sota ja Irakiin tuleva terrorismi tarkoittaa sitä, että myöskin Euroopan turvallisuus vaarantuu. Meidän, me tiedämme, että siellä on eurooppalaisia taistelemassa ja meidän täytyy vahvistaa turvapalveluita, ettei tragediat toistu. Kiitos. Teille on esitetty sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Selvä. Eli Chopral, olkaa hyvä. 30 sekuntia. Accenda il microfono. Mikrofoni päälle. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiinnittää huomenna vain siihen, millainen paradoksi tuli esille tässä näissä puheenvuoroissa. Yhtäältä he valittelevat, miten Irakissa on tapahtunut, siellä on ollut nyt shiojen ja sunien välillä konflikteja, mutta he unohtavat, että he kuitenkin tukivat Libyassa sotilasta toimintaa, jonka seuraamukset olivat täsmälleen samat. Se johti heimojen välisiin konflikteihin. Eli meidän täytyy... Anda. Niin teidän pitää tehdä kysymys eikä mitään lausuntoja. Niin, Gomes, olkaa hyvä. Il microfono, prego vous n'avez pas raison il ne faut pas comparer les deux situations même si euh, ei pidä verrata näitä tilanteita. Minä olin eh, Libyassa Bengasissa sodan aikaan ja minä huomasin, että kansainvälinen interventio sen kuin eh, se tuki kansaa, joka vastusti diktatuuria. Ja joten ei ole samasta kysymys. Grazie. Onorevole Charles. Kiitos sitten Tanak. Kaksi ja puoli minuuttia. Puhemies Nuri Al-Malikilla on ollut 2006 vuodesta hallitus ja se on käyttänyt hyväkseen sektarismia ja ö, uskonnollisia eroavaisuuksia ja ö, toiminut vähemmistöä vastaan. Hänen hallintonsa, jolla on ollut viime vaaleista lähtien kuitenkin nyt enemmistö, on itse asiassa vain edistänyt Irakin hegemonisia pyrkimyksiä. Osa hänen pyrkimyksistään on ollut sitten myös se, että sunneja on syrjitty, useita siviilejä on muun muassa Anbarissa Ähm, tapettu, koska heidät yhdistetään ISISiin ja terrorismiin. Itse asiassa Bagdadissa entiset Saddam Husseinin sunni tukijat ovat nyt yhdistyneet ISISin kanssa taistellakseen hallintoa vastaan. Ja Kurdistanissa taas sitten on lähdetty omalle tielle hakemaan demokratiaa ja vaurautta. Ja nyt meillä on kolme entistä erillään olevampaa yhteisöä, jotka asettavat Irakin alueeseen koskemattomuuden kyseenalaiseksi. Ja tietysti jihadi terrorismi on peräisin myös Syyriasta. Minun mielestäni on hyvin selvää, että Persianlahden öljyvaltiot rahoittavat tätä ja antavat tässä aseellista apua, mutta nyt ISIS hän on julkaissut, julistanut tämän islamistisen kalifaatin ja haluaa, että kaikki noudattavat sharia-lakia, mukaan lukee myös kristityt ja sadat EUn kansalaiset ovat lähteneet sinne taistelijoiksi ja radikalisoituneet ja tulleet hyvin raoiksi näiden kokemustensa kautta ja ovat todella suuri uhka, kun he palavat kotimaihinsa. Jos löydettäisiin ratkaisu tähän, niin se pitäisi tehdä pian ja meidän täytyy todella miettiä sitä, kuinka voidaan kansallisesti antaa tukea kurdiarmeija on ollut aika menestyksessä, erityisesti kun se on pyrkinyt ottamaan öljykenttiä ISISin kädestä ja tuomaan järjestystä kurdialueelle ja myöskin turvaamaan kristittyjen Kurdistanilla on aikois järjestää yksipuolisesti kansanöydistys ymmärtävän oikein hyvin ja mielestäni ensimmäistä, ensimmäisen maailmansodan jälkeen itse asiassa länsivallat tämän niille jo lupasivatkin siis itsenäisyyden nyt tästä varmasti voi tulla vääjäämättä todellisuutta. signor Kiitos, Tannock. Teille on esitetty sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Siis hyväksyttekö sen? Siis ei se riippu keneltä se on. Siis hyväksyttekö sen vai ette? Dal signor... Siis haluaisitte, tietää keneltä se on. Jonathan Arnold. Arnoldilta. No niin, 30 sekuntia, olkaa hyvä. No, questo è regolamento, mi scusi. Tämä on työjärjestyksen mukaan näin. Kun brittihallitus ja muut ryhtyivät toimeen ja halusivat poistaa Saddam Husseinin vallasta, me saimme sekavia viestejä. Ensin sanottiin, että on joukkotuhoaseita, sitten terrorismia ja sitten, että se olikin Irakin kansan hyväksi. Olen samaa mieltä, että tämä on nyt huonosti suunniteltu Blairin hallinnossa. Ja oletteko samaa mieltä siitä, että aseellinen väliintulo ei pitäisi toteuttaa, ellei ole selkeitä sotilaallisia tavoitteita. Olen samaa mieltä siitä, että Blairin hallitus tuohon aikaan oli aika taloudellinen totuuden kanssa ja ihmiset kuten minä tuimme tuota sotaa, mutta jos olisimme tienneet mitä tiedämme nyt, niin varmasti olisimme toimineet aivan eri tavalla. Mutta olen samaa mieltä siitä, että vilpittömästi Irakin interventio, jonka oli tarkoitus olla humanitaarinen, mutta myöskin johtui näistä joukkotuhoaseesta, niin on osoittautunut vain valtavaksi järjelöilyksi. Manda. Sanek, teille on toinenkin kysymys. Hyväksyttekö sen? Ensimmäistä kertaa 15 vuoden aikana puhemies ei kerro keneltä pyyntö tulee, koska meidän täytyy tietää, keneltä tämä pyyntö on peräisin. Siis hyväksyttekö kysymyksen vai ei? Näin työjärjestyksessä todetaan. Mielestäni periaatteessa haluan todeta, että olet ensimmäinen puhemies, joka ei kerro, keneltä tämä kysymys tulee. Että siis hyväksy kysymystä, selvä. Eli eteenpäin. Seuraavaksi Shake, kaksi minuuttia. Thank you, President, Commissioner. Kiitos puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Tämä Irakin sota ja lähi tilanne on hyvin huolestuttava, mutta eihän tämä ole aivan noin vain ilmestynyt, koska tämä alkoi kasvaa sitä mukaan, kun Syyriassa sota eh, eteni. Islamistit eh, eh, noudattavat tällaista se, politiikkaa, jossa ei oteta ollenkaan huomioon maan moniarvoisuutta. Tämä aiheuttaa epävakautta ja vahinkoa. Ja on, tämä on johtanut erittäin räjähdysalttiiseen tilanteeseen. No nyt mitä tähän kalifaattiin tulee ja se massa siihen vaatimuksiin, joita sillä on. Ja nämä massateloitukset, ne ovat kaikki ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia vastaan. Siitä täytyy tulla loppu. Meidän täytyy kuitenkin realistisesti ajatella asiaa. Meidän ei pidä antaa sille liikaa arvoa. Me tarvitsemme poliittisen eh, ratkaisun, jota pitää kunnioittaa. Ymmärrämme, että Kurdistan haluaa itsenäisyyden, mutta kuitenkin se saattaa tehdä tilanteesta vielä räjähdysherkemmän, joka ei ole mikäli kenenkään edun mukaista. Meillä on paljon eurooppalaisia taistelijoita siellä. Ja kun nämä ihmiset palavat omiin yhteiskuntiimme takaisin, meidän ei pidä aliarvioida heidän vaikutustaan. Me tarvitsemme yhteistä turvallisuusstrategiaa Euroopassa ja muita soveltuvia menetelmiä. Meidän täytyy antaa ihmisille mahdollisuuksia, ettei heidän tarvitse osallistua tällaiseen taisteluun. Myöskin täytyy Turkin asiat ottaa huomioon ja tarvitsemme myöskin kestävämmän ratkaisun Lähi-Itään. On käytävä keskusteluja, jossa, johon tulevat mukaan myös Iran ja Saudi-Arabia. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Teille on sininen kortti, Shaken. Hyväksyttekö sen? Accetta una domanda? Hyväksyttekö kysymyksen? Siis jos ette paina mikrofonia päin, ei minä kuule mitään. Mr. President, thank you. My microphone... Kiitos. Nyt vasta mikrofoni on päällä ja minä haluaisin tietää, ottaa kysymyksen kyllä vastaan. Eli Etheridge, olkaa hyvä. Domanda. Kiitos, että olitte riittävän rohkea hyväksyä kysymyksen. Minä mietin tuossa ja kuuntelin kiinnostuneena, mitä halusitte sanoa. Oletteko samaa mieltä kanssani siitä, että paras tapa lopettaa äh, tämän tyyppiset ongelmat on taata se, että EU ja sen valtiot eivät enää lähde toimimaan ulkopolitiikasta sellaisella tavalla, että ne vahingoittavat sellaisia maita, joissa niillä on mitään tekemistä ja eivätkä ne lähetä sinne mitään joukkoja lähellekään näitä paikkoja, jolle ei ole jotakin ihan todella painavaa syytä siihen. I'm afraid, uh... Pelkäänpä, pahoin, että tässä nyt ei ole maailman mustavalkoinen kysymys, eikä kaikki ratkaisut sovi kaikille. Euroopan pitää olla hyvin vahva toiminta, toimia ja mm, sitten täytyy katsoa, minkälaisia muitakin kriisejä Lähi-idässä on. EU pitäisi toimia enemmän johtajana pitäisi tehdä diplomaattista työtä ja yhteistyötä Turkin kaltaisten kumppaneiden kanssa, jotta tällainen ääriväkivalta ei leviäisi. Eri, siis me voimme tehdä paljon muita toimia ennen kuin ryhdymme sotatoimiin, mutta joskus valitettavasti tarvitaan myös kovia voimia. Parola all'onorevole Kiitos. Seuraavaksi Kousa Permoi, puolitoista minuuttia. Gracias, presidente. Kiitoksia, puhemies. Ne, jotka pitävät rankaisemattomuudesta, eivät halua, että asioita muisteta, mutta me, jotka muistamme asioita, tiedämme, että tämänhetkinen tilanne Irakissa ei ole mikään luonnonkatastrofi. Sillä on edeltäjiä. Asorien huippukokouksessa siellä valehdeltiin ja huijattiin ja avattiin ovi ensimmäiselle kansanmurhalle 2000-luvulla. Puolitoista miljoonaa kuollutta on jo Irakissa. Ja tässä kokouksessa Barroso, komission entinen puheenjohtaja, toimi siellä. En nyt toivo, että hän joutuisi tästä vastuuseen. Meidän täytyy katsoa, millaisia ihmisoikeusrikkomuksia tässä invasiossa on tehty. Tässä miehityksessä meillä on nyt maa, joka on tuhottu ja epävakaa. Se on jaettu jaettu etnisiin ja sektaarisiin osiin ja hallitus käyttää armeijaa poliisina ikä, niin kuin vuoden 2011 mielenosoituksessa. Meidän täytyy katsoa, miten tämä integristiterrorismi on kehittynyt. Sitähän myöskin Libyassa ja Syriassa on tuettu. EU voi nyt käynnistää uutta ulkopolitiikkaa ja järjestää YK kanssa konferenssin arabimaiden kanssa, jotta irakilaiset saisivat uuden perustuslain, kaikki irakilaiset ilman mitään etnisiä tai sektaarisia ongelmia, jotta kaikki irakilaiset voivat päättää maan tulevaisuudesta ja siitä, miten maan luonnonvaroja käytetään. Nehän kuuluvat vain Irakille. Ja ainoastaan näin saadaan rauhaa aikaan. Teille on esitetty sininen kortti, hyväksyttekö sen? Selvä. Eli Anna Gomes, olkaa hyvä. Kollega Koso, eh, ja que invoca la memoria, eh, porque... Koska te puhutte nyt eh, tästä muistista, niin mitä varten te puhutte vain vuodesta 2003? Minä tuomitsin tämän päätöksen, mutta pitä, olisi Olisiko pitänyt säästää Saddam Hussein? Oliko hän, oliko hän teillä mielestäni demokraatti? Olisiko se, oliko se ainoa syy tähän lahkoihin perustuvan politiikkaan vai oliko jotain sisäisiä syitä? Voisitko vastata? Teillä on hyvin valikoiva muisti, minulla ei. Imperialismiin, brittiimperialismiin asti ja kun jaettiin nämä maatalla alueella, niin kyse on siirtomaongelmista. Ja se, mitä tapahtuu Irakissa, on, johtuu siitä, mitä tapahtui 2013 ja se aikaisemmin. Minulla ei ole tällaista valikoivaa muistia. Meillä on vielä yli 100 000 kansalaista. Yksi minun perheenjäseneni tapettiin Irakissa. Me emme tätä unohda, vaikka että siitä pidäkään. Grazie. La parola all'on... Kiitoksia. Seuraavaksi Alan Smith, kaksi ja puoli minuuttia. Uh, Puhemies, kiitos monien tavoin. Suhtaudun tähän keskusteluun tunteellisesti. Muistelen sitä, kuinka Glasgowssa todella osoitettiin mieltä Irakin osalta. Monien elämät ovat todella kärsineet. Pohjois-Irakissa on useita tuhansia ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Monet ovat joutuneet jättämään kotinsa. Tämä on hyvin mutkikas tämä kriisi, mutta EUn rooli on muistaa se, että missä olemme ja mihin menemme ja että joka paikkaan on todella valo saatava ja syylliset myöskin esiin. On mietittävä, kuinka päästään tästä paineesta eteenpäin. Kolme seikkaa ovat hyvin tärkeitä. Kurdit, Iranin ja Saudi-Arabian rooli. Uskon, että näillä on paljon tekemistä ja toivon, että täällä myöskin yli puolueryhmiin voidaan tehdä yhteistyötä tämän asian osalta. Ensin kun tulee kysymys kurdeihin ja erotuskappaleessa kahdeksanhan tähän viitataan, herra Tänökkikin viittasi tähän nyt siellä on alueellista toimintaa minun mielestäni tämä on realistista ja pragmaattista, kuten tässä toteamme tässä kohdassa G taas sitten sanotaan, että kurdien pitäisi saada suojelua ja pakolaisia pitäisi myöskin ottaa huomioon, mutta kohdassa 11 puhutaan meidän omista periaatteistamme ja että myöskin perustuslaillisia sääntöjä pitäisi noudattaa, kun kysymys on ei-kurdivähemmistöistä. Minun mielestäni tässä pitää antaa tukea ulkopuolelta, siis meiltä. Sitten Iranin rooli ja Saudi-Arabian rooli Persialahden kohdissa 8 ja 9. Tämä on hyvin olennainen asia. Tässä pyydetään kansainvälisen yhteisön apua, että autettaisiin sitä, että saataisiin vuoropuhelua paikan päälle ja pyydämme myöskin, että Irakin naapureita ei voida katsoa ulkopuolisena, vaan ne ovat todella mukana tässä konfliktissa, niin ne täytyy olla myöskin osa tätä ratkaisua, samoin kuin ovat osa tätä ongelmaa. Puhemies, me emme voi omaa rooliamme millä lailla välttää. Me voimme auttaa Irakia, Irakin pois tästä paineisesta. Grazie. Onorevole James. Kiitos sitten Carver. Kolme minuuttia. Mr. President, Iraq... Hyvä puhemies. Irak on jo ollut kohteena tässä interventioissa. Tämä on aivan skandaalimaista. Tässä on tapahtunut huonoja asioita sata vuotta sitten ja katsotaan miten käy. Irakilaiset ovat korostaneet, kuinka tärkeää on toimia humanitaarisesti. Ja tässä nyt on seuraava Persianlahden sota, ja eikä tällaisen voiton jälkeen elämää ole. No tietenkin eräitä asioita piti Irakista poistaa. Ja USA päätti ottaa aseet Irakin armeijalta. Ja nyt sunniarmeija Hyvin lyhyessä ajassa tämä on johtanut siihen, että siellä on hyvin väkivaltaiset kapinalliset nyt vallassa. Pääministerin rooli pitäisi olla yhtenäistävä, mutta hän toimii täysin päinvastoin, eikä hän ole ollenkaan sopivat tehtäväänsä. Irak on halkeamassa kolmeen osaan ja al-Maliki ei tee mitään. Riippumaton lehti Britanniassa on kertonut näistä uhrien määristä. Terroristit voivat muuttaa Eurooppaan ja mahdollisesti aloittavat terrorismikampanjaa täällä. EUn säännöillä pitäisi saada tällainen estettyä. Ja meidän täytyy olla valveilla näistä turvallisuusriskeistä. 400 000 dollaria on käytetty, on annettu tänne alueelle ja tämä on hyvin rikas terrorismiryhmä. Meidän täytyy ymmärtää, että tämä on varoitus kaikille. Täytyy tehdä päätöksiä ja tämän kaikkien toimien täytyy tapahtua sekä Lähi-idässä sekä YK piirissä. Me olimme myöskin mukana sodassa, mutta sota on vaarallista. 174 sotilasta on kuollut ja hyvin monet muut ovat vammautuneet ja joutuvat vammaansa kantamaan koko loppu ikänsä. Me emme ketkään enää halua nähdä brittiläisen verenvaluvan Syyriassa tai Irakissa. Grazie. La parola all'onore. Kiitoksia. Sitten Borgezio, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Tällä hyvin nopeasti on lähetetty nämä 15 000 miestä valloittamaan Irakin. Tämä on ollut aika huolestuttava. Tämä on lähellä Euroopan rajoja ja meidän täytyy miettiä tätä nyt tarkkaan. Tässä nyt täysin on tämä terrorismin vastainen politiikka epäonnistunut. Tässä on keskitytty virheellisesti vain Al-Qaidaan, eikä ole ollenkaan otettu huomioon, miten islamilainen fundamentalismi voi levitä tällä alueella muita kautta. Siellä on paljon järjestöjä, joita on vaikea hallita. Ja siellä on tällä hetkellä 2-3 tuhatta soturia, jotka ovat peräisin Euroopasta. Ja todennäköisesti he palaavat sitten koteihinsa ja elävät meidän keskuudessamme. Ja he ovat sitten täällä, ehkä heitä on jo täällä keskuudessamme, ja he ovat valmiita sitten toimimaan juuri tällä tavalla kuin on nähty. Meidän täytyy nyt todellakin olla varuillamme Euroopassa, mutta se toiminnassa on osoittanut se, kuten italialainen Farlacci on kuvaillut. Meidän täytyy nyt katsoa, että Bagdadista on julistettu tämä kalifaatti ja sehän on uhka Euroopalle. Siellä on sanottu, että tämä kalifaatti kutsuu kaikki muslimit toimimaan tässä jihadissa mukana. Ja tässä on näitä uskonnollisia viittauksia Rooman valloittamiseen ja se nähdään symbolina, geopoliittisena, maantieteellisenä symbolina, kun ajatellaan kristillistä yhteiskuntaa ja ristiretkiä. Ainoastaan Euroopassa jotkut teeskentelevät, että he eivät ymmärrä tätä. Ja nyt katsotaan, että mitä Euroopassa tapahtuu valloitusalueena, niin meidän on pakko reagoida, meidän on pakko ymmärtää, että meidän edessämme on erittäin suuri haaste. Kiitos seuraavaksi Kelam, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Iran on olemassaolon kriisissä ja sen koskemattomuus on uhattuna. Kysymys kuuluu, kuinka oli mahdollista, että jotkut terroristiryhmät pystyivät ottamaan hallintaansa suuren osan tätä maata vain parin viikon aikana. Uskon, että tämä ehkä liittyy myöskin Irakin hallitukseen. Al-Malikin hallitus ei ole onnistunut Tämä mm, liittyy kaikkiin. Olisi pitänyt ottaa mukaan kaikki Irakin kansanryhmät, mutta sunnit jätettiin ulkopuolelle, samoin kurdit. Ja näin ollen vain Irakin tilanne pahentui. Näin ollen Malikin hallinto myöskin heikensi tukeaan pohjois osissa maata ja näin myöskin terroristit pääsevät paremmin niskan päälle. Uskon, että ratkaisu on se, että muodostetaan uusi kansallisovituksen hallinto ja että myöskin maltilliset sunnit ja kurdit tulevat siihen mukaan. EUn pitäisi nyt todella toimia sillä tavalla, että Irakissa toimittaisiin näin. Vaadimme myöskin, että Euroopan komissio lähettää lisää humanitaarista apua kuin mitä tällä hetkellä on 12 miljoonaa, noin 2 miljoonaa sisäisesti siirtymään joutunutta henkilöä on paikalla. Puoli miljoonaa pakolaista on lähtenyt myös Mosulista ja 26 prosenttia heistä tarvitsevat välittömästi apua. Erityisesti kurdi mm, pakolaiset tarvitsevat apua. Lopuksi olen hyvin huolissani kristityn yhteisön ongelmista. Yhdeksän vuoden aikana tilanne on pahentunut huomattavasti. Yli 300 000 kristittyä on, on enää paikan päällä. Heitä kuitenkin vainotaan jatkuvasti. Itse asiassa kristityt eivät varmasti ole tässä halunneet väkivaltaa ja he ovat yrittäneet rakentaa siltoja tuoda sinne koulutusta ja samoin terveydenhuoltoa. Itse asiassa he ovat tässä sektaristisessa yhteiskunnassa se voima, joka pitää sitä yhdessä ja meidän pitäisi auttaa heitä. Eh, Kiitoksia. Teille on esitetty sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Hyväksyttekö siis sinisen kortin, Kelam? Hyvä. Eli Ferran, puoli minuuttia. Kiitos puhemies, kiitos tästä puheenvuorosta. Ainoastaan sunnit ja shiat eivät ole Irakissa, vaan siellä on myös kristittyjä, unohdettuja kristittyjä, kristittyjä, joilla on nyt valinta, he voivat katkeutua tai he voivat joutua kuolemantuomituiksi. Tällä hetkellä nämä kristityt, siis tämä on yksinkertainen kysymys, kristityt Siis onko heillä vielä tällä hetkellä oikeus asua Lähi-idässä? Kiitos kovasti tästä kysymyksestä, mutta minulla on myös sama kysymys, joten tämän huolenaiheen jaamme. Ja äh, kristittyjen kohtaloa lähi ei varmasti ole vielä päätetty. Grazie, la parola Richard. Kiitos sitten Richard Howitt. Kolme minuuttia. Thank you, President. I'm... Kiitos. Minä olen todella eh, hyvin huolissani tämän tilanteen pahenemisesta Irakissa. YK on mukaan 1,2 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään sisäisesti ja tämä eh, on eh, todellakin Meillä on 7 miljoonaa euroa, 700 miljoonaa euroa komissiolta, joka on antanut, antanut sinne. Täällä on hyvin pitkä, pitkä tausta ja pitää välttää siviilien joutumista uhreiksi. Minä kunnioitan sitä, mitä tähän tehdään. Siis Human Watch on myöskin antanut raportin ja sen mukaan eh, myöskin on hyvin paljon teloituksia pantu täytäntöön ja, ja tällainen toiminta sen pitää loppua. Eurooppa puhuu ihmisoikeuksista, hyvästä hallinnosta, mutta kuitenkin epäonnistuu tehtävässään. Täällä on hyvin paljon uhkaa moneltakin alueelta. Hyvin paljon on eh, tehty, mutta kuitenkin sunni eh, vähemmistö ei ole edustettuna. Irakin parlamentissa yritetään kuitenkin tälle asialle jotain tehdä. Meidän, me emme voi olla huomaamatta näitä eh, jännitteitä, joita on Irakin ja kurdien välillä ja väitettiin, että Kurdistan antaa majapaikan terroristeille. Täällä on sadat tuhannet ihmiset joutuneet pakenemaan. Ja nyt on myös Kurdistan pannut jarruja ihmisten tulolle Kurdistan, jotka eivät ole kurdeja. Kurdeilla on omat oikeutensa. Irakilaiset valitsivat Ali al-Malikin, mutta tämä hallitus on ollut katastrofi ja se on todella vaarallinen Irakin tulevaisuudelle. Nyt täytyisi keskittyä yhtenäisyyteen ja tässä tarvitaan kaikkia poliittisia toimijoita, erityisesti pääministeriä, jonka pitäisi huolehtia siitä, että hallitus edustaa kaikkia ihmisryhtiä. ISIS ja Syyria, ne liittyvät toisiinsa. Tässä täytyy käydä vuoropuhelua ja siinä pitää olla mukana myöskin Iran ja Saudi-Arabia jotta demokratia ja ihmisoikeudet edistyvät. La parole pour une minute trente. Kiitokset. Puolitoista minuuttia Belder. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Kiitoksia, puhemies. Kun nyt käsitellään näitä asioita ja siitä, mikä on esimerkiksi Turkin rooli Irakin tilanteessa, niin haluaisin ottaa kantaa nyt Turkkihan myöskin rahoittaa kalifaattia ostamalla sieltä öljyä. Ja tämän lisäksi EEL 12. kesäkuuta miehitti Al-Qadanan ja Kurdistan nyt syyttää EEL kemiallisten aseiden käytöstä kurdeja vastaan. Onko neuvosto tietoinen näistä asioista ja millä tavalla neuvosto sitten arvioi tätä tilannetta? Albutarassa on kemiallisia aseita, jotka ovat valtion, e, Irakin hallituksen hallussa. Puhuuko Bagdad tästä Brysselin kanssa? Ja sitten riittävästi ei ole kiinnitetty huomiota kristilliseen vähemmistöön Irakissa. Kristityllä pitää olla mahdollisuus jäädä maahan ja haluaisin kuulla, millaisia aloitteita Euroopassa on tehty ja mitä konkreettisia toimia on tulossa. Haluan konkreettisia toimia eikä mitään sanoja. Nart. puolitoista minuuttia. On mietittävä sitä, miksi ISIL pystyi vain parissa päivässä melkein kuin puolet Irakista alistamaan altaansa. Tämä kaikki tarkoittaa tietysti sitä, että kansan tuki todella on tämän Nuri al-Malikin hallinnosektarismin tulosta jo vuosien, vuosia sitten, kun ajat, mietitään mitä Somosas aloi niin on muistettava, että vaikka tässä ehkä toimitaan ikävällä tavalla, niin kuitenkin näin on tapahtunut. Tämä Balkanin kohtalo on todellinen myöskin Lähi-idän alueella. Nyt ei pidä vain katsoa taaksepäin ja miettiä näitä syyllisiä, vaan on mietittävä tulevaisuutta ja vaadittava, ei pelkästään demokratian ja parlamentarismin kautta, koska Irakissahan on todella vaikea järjestää demokraattiset vaalit. On vaadittava todella sitä, että löytyy kansallinen konsensus, jotta voidaan todella päästä eroon tästä Nuri al-Malikin hallinnosta. La parole est à monsieur Golnisch. Golnisch, kaksi minuuttia. Merci, madame la présidente. Hyvä puhemies, koska on äh, noin 40 vuotta Indokiinasta, niin meillä on äh, nyt äh, näyte siitä, minkälaista loistavaa politiikkaa USA tekee Lähi-idässä. Ja se on tietenkin katkera ironiaa, mitä tässä ilmaisen. Lähi-idän politiikka on ollut sellaista, että se on hyvin tarkkaan ollut ainoa politiikka, joka on vastustanut tätä kaikkein radikaalimpia islamismia, eli tällaista, mitä siellä nyt tapahtuu. Jokaisen täytyy muistaa sen, se, että Irak mistä Irakia eh, syytettiin asioista, joissa is, is, Irak ei ollut vastuussa, on kuitenkin ihan hyvä olisi muistaa kaikki nämä tapahtumat, ettei samoja eh, Samoja rikoksia tehtäisi uudestaan. Te muistatte, mitä Bush puhui YKssa ja sanoi, että Irakilla on tällainen joukkotuhoase, eikä siellä kuitenkaan ollut kuin vähän värjättyä vettä. Kaikki muistavat sen, kuinka Saddam Hussein tapettiin. Eihän tietenkään ollut eh, demokraatti meidän ymmärtämässä mielessämme, mutta hän kuitenkin suojeli eri yhteisöjä ja niihin mm, yhteisöihin kuului myös eh, kuuluvat kristityt, jotka nyt ovat eh, häviämässä. sunnitsiitit ja kurdit ja, mm, ja Isiksen väki, joka on radikaalimpi kuin Al-Qaida ja uusi Irakin armeija, jota, joka on koulutettu amerikkalaisten toimesta. No, kun me ajattelemme historiaa, niin ainoastaan voimme siiteihin tukeutua. ja amerikkalaiset eivät kuitenkaan halua eh, puhua tästä. Madame Delange pour deux minutes également. Delange kaksi minuuttia. Eh, voorzitter, met schaamte moet ik vaststellen. Kiitoksia puhemies. Minun täytyy nyt häpeten todeta, että attentaatti oli tarpeen, jotta siis Brysselin juutalaisessa museossa tämä attentaatti, se oli tarpeen, jotta avasimme silmämme. Ja olen samaa mieltä siitä, että kansainvälinen yhteisö on ollut hyvin hämmästynyt siitä, miten Irakin tilanne on kehittynyt, mutta tämähän oli odotettavissa. Kristillinen vähemmistö Irakissa on noin 5 prosenttia ja tällä hetkellä enää 1 prosentti. Ja se, mitä nyt tapahtuu tällä hetkellä, se ei ole mikään yllätys, mutta tietysti tarvittiin tämä Brysselin attentaatti ennen kuin heräsimme. Ja olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy ensin antaa humanitaarista apua ja olen iloinen siitä, että humanitaarista apua on vahvistettu 12 miljoonalla. Tämän lisäksi Euroopan pitää arvioida seuraamuksia Euroopalle, kun näitä oli jihadismia ja Irakin islamivaltiota. Euroopassa pitäisi olla rekisteri, johon merkitään jihadistit, jotka palaavat Eurooppaan, ja tämän rekisterin tulisi olla pakollinen. Lisäksi meidän täytyy tukea maltillisia voimia tässä maassa. Rakentavat poliittiset puolueet, vähemmistöt, esimerkiksi kristityt, hehän eivät halua mitenkään jakaa maata. Siellä on kouluja, lääkäreitä, sairaaloita ja siellä on nyt sitten ihmisiä eri taustoista. Jos haluamme antaa mahdollisuuden tälle maalle, niin meidän täytyy antaa sille kunnollista rahoitusapua. Näin toimittiin Pohjois-Irlannissa vuosikausia, eli tehkää samoin Irakissa, jos haluatte antaa Irakille mahdollisuuden. Äh, Minuutti Agile Minuutti Kiitos äh, arvoisa puhemies, rakat kollegat. Ehdottomasti Irakissa on tulenpalava kiire sietämättömän suvaitsematonta uskonnollista jakautumista. Ja nyt tämä islamistinen hallinto. Meidän täytyy tukea humanitaarisesti ja rahoituksellisesti Irania. On oltava myös poliittista rohkeutta ja tarvitaan diplomatiaa EUn taholta, että se olisi selvää. Ja poliittisen rohkeuden mm, myötä meidän on sanottava, ja se on sanottava myös päätöslausumassa, että meidän on nopeasti löydettävä poliittinen ratkaisu, jotta mutta kansallisen sovituksen hallitus pääministerin kerran todella pystyisi takaamaan maan alueellisen koskemattomuuden. On hyvin tärkeää, että tämä asia on päätöslauselmassa, koska muutoin shiat ja sunnit vain jatkavat toistensa tuhoamista. Puolitoista minuuttia Van Orden. Kiitos puhemies. Minä nyt tässä mietin sitä, että mitä järkeä meidän on puhua tästä aiheesta näin kauan, koska tässä ei ole minkäänlaisia uusia elementtejä tässä keskustelussa. Parlamentaarikot voivat hyvin vähän vaikuttaa tilanteeseen, eikä komissiokaan ole edes paikalla kuuntelemassa, mitä me sanomme ja siellä kuitenkin on vääräysvalta kaikkeen tähän rahapuoleen. Me keskustelemme tilanteesta sellaisessa tilanteessa, jossa Syyria edelleen palaa ja miten on Kaasassa ongelmia Libyassa ja Iran jatkaa omaa ydinohjusohjelmaansa. Tietenkin demokratia ja rauha pitäisi saada Irakiin. Me olemme käyttäneet hyvin paljon rahaa, esimerkiksi miljardin Euroopan unionista Irakiin, mutta kuitenkin yli puolet väestöstä elää alle kahdella eurolla dollarilla päivässä. Kaikki vedenhuoltojärjestelmät ovat rikki, vaikka kansainvälistä rahaa on paljon virrannut sinne. Emme tietenkään halua nähdä, että terroristeille syntyy uusi koti ja nyt meillä on ISIS-armeija, joka uhkaa itse Bagdadia. Viimeinen kansainvälinen konferenssi Irakista pidettiin 2003. Eikö olisi aika nyt YK on kutsua koolle uusi konferenssi, jotta saataisiin poliittinen tilanne rauhoittumaan? Ja ehkä meidän pitäisi katsoa hyvinkin tiukasti sitä, mihin rahamme menevät. La parole à madame. Vilma Barandika, puolitoista minuuttia. Gracias, presidenta. Kiitoksia puhemies. Irakissa on sosiaalisen oikeuden ongelma ja se tuhoaa kansalaisten tulevaisuuden näkymät. Irakissa on paljon epätoivoa, joka mahdollistaa sen, että kaikenlaiset ääriliikkeet menestyvät siellä. Talous ja strategiset edut tällä alueella sitten hoitavat lopun, koska tästä alueesta tulee ruutitynnyri. Attentaatit, salamurhat, taistelut mahdollistavat sen, että kriisi nähdään vain turvallisuuskysymyksenä, mutta se on paljon enemmän. Ja meidän pitää soveltaa kunnollisia ratkaisuja. Vapaus, kehitys, tasa-arvo, perusoikeudet, ne ovat kaikkein tärkeimmät kysymykset ja valtioiden integriteetti varsinkin silloin, kun tällaisia vastauksia ei anneta kansalaisille, ovat pelkkää sanahelinää. Ja olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy tukea kokonaisvaltaista poliittista, sosiaalista ja taloudellista ratkaisua Irakin tilanteeseen ja tuen Kurdistanin hallituksen ilmoitusta, että se tekee järjestää kansanjärjestyksen itsenäisyydestä. Näinhän on toivottu myöskin Euroopan parlamentin päätöslauselmassa. Toivottavasti maahan saada nopeasti vakaa hallitus, jotta löydetään ratkaisuja alueelliseen dialogiin ja odottaessa meidän täytyy tukea heitä ja antaa heille diplomaattista ja humanitaarista apua. Kiitos. Merci, monsieur Ksib. Kiitos, Ksib. Kaksi minuuttia. Merci, madame president. Kiitos, puhemies. Tämä tilanne on edelleen hyvin vakava islamistinen valtio. Tietysti tämä on kaikkien näiden taistelijoiden tavoite ja myöskin ihmisoikeuksia poljetaan. Humanitaarinen tilanne on myös hyvin vakava. Meidän pitäisi olla huolissamme, sillä viime vaalikaudella helmikuussa keskustelimme Irakista ja itse asiassa puhuin siitä, että sisäinen tilanne Irakissa pahenee ja juuri kristityn vähemmistön tilanteesta. Ja kaikki nämä siirtymään joutuneet henkilöt tilanteen pahentumisen myötä ovat entisestään joutuneet kärsimään. Ja keskushallinto ja kurdi vähemmistö myöskin ovat tässä suitsineet heitä saattaa olla, että piakkoin Irakiin muodostetaan Kurdistan, ehkä me emme sitä kuitenkaan halua, ja Aldessa todella tai toivotaan siis Shia ja Sunni jännitteet ovat vaarallisia ja samoin myöskin ähm, äh, näillä vaarallisia seurauksia on suuri uhka, että yhteen törmäys tulee. Kristityt piispat ovat myöskin kiinnittäneet huomion tähän asiaan ja he ovat kuitenkin yrittäneet näiden vähemmistöjen välillä eh, luoda siltoja, jotta kansanmurha, humanitaarinen kriisi vältettäisiin. Tämä on todellinen uhka. Eh, eh, Kiitos puhemies. Tämä keskustelu, jota nyt täällä käydään tänään, on veden jakaja Irakin kohdalla, koska Irak on tällä hetkellä lähes katoamassa. Me näemme tämän kalifaatin nousujan ja uuden Kurdistanin. Minulla on kuitenkin sellainen vankka käsitys, että Euroopan unioni E, ei pitäisi mitenkään ainakaan sotilaallisesti tukea äh, yhtään konfliktin osapuolta, mutta sen sijaan meidän pitäisi harjoittaa painostusta Irakin hallitusta kohtaan, jotta se rakentaisi uusia valtiollisia rakenteita. Hallituksen täytyy ottaa huomioon sekä shiojen että sunnien näkemykset ja sitten rakentaa siihen rauhallinen ratkaisu. Charlitskin minuutti. Madam President, ladies and gentlemen. Puhemies, hyvät herrat. Irakin suurin ongelma tällä hetkellä on pääministeri, joka on diktaattori. Hän on saanut aikaan tämän kriisin politiikallaan kansalaisia vastaan ja erityisesti sunneja vastaan ja myöskin kristittyjä ja kurdeja vastaan ratkaisu on se, että Maliki poistetaan virastaan. Hän on ollut hallinnon käsinukke. Ja meidän pitäisi lopettaa tämän hallinnon toiminta, koska Iranistahan näitä ongelmia syntyy koko alueelle. Haluaisin korostaa, että valtaosa näistä, jotka ovat Irakissa, siellä on sunneja, ulkomaisia, ekstremistejä, meidän tulisi tukea irakilaisten halua muutokseen ja saada kunnon hallitus. Jos Maliki jatkaa sortoaan, niin se johtaa vain pahenevaan ääriliikehdittään tässä maassa. La parole est maintenant à monsieur Miyamon pour... Miyamon, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Irak on vakavassa kriisissä eh, juuri tänään saatiin kuitenkin puhemies muuten parlamenttisen neuvostoon. Se on hyvä uutinen, mutta todella tilanne on vakava ja tuo islamistinen valtio ja muut tapahtumat ovat hyvin vakavia äskettäin juuri on päästy myöskin sopuun juuri tästä puhemiestä. Tämä on ensimmäinen askel, jotta politiikassa päästäisiin eteenpäin huhtikuun vaalien jälkeen. Toivon mukaan, että toivon mukaan saadaan laaja hallituspohja ja tämä auttaisi maata. Tämä poliittinen jakautuminen on varmasti auttanut niitä, jotka haluavat luoda epävakautta ja ei ole auttanut rauhan saamista. Euroopan unionin täytyisi nyt todella edistää sellaista kansallista politiikkaa, jossa kaikki otetaan mukaan ja myöskin Irakin itsenäisyyttä on myös tuettava. Emme halua tämän maan pirstaloitumista tämä islamistinen valtio äh, uhkaa äh, tätä maata, koko aluetta. Aseellisilla ryhmittymillä on siellä aseita hallussaan. Äh, kysymys ei ole pelkästään terroristiryhmästä, vaan todella terroristiarmeijasta. Ja tällä alueella meidän on tuettava Irakin sisäistä yhtenäisyyttä. Nyt naapurivaltiot Irakin, Irak ja Syyria ovat nyt kokemassa saman kohtalon kuin Afganistan 90-luvulla. Maassa on myös syvä humanitaarinen kriisi ja monet siirtymään joutuneet siviilit ovat todella vaikeassa tilanteessa. Aivan oikein myöskin herra Kelan puhui kristittystä vähemmistöstä heitä on entistä vähemmän alueella ja EUn täytyy auttaa humanitaarisessa tilanteessa. Hyväksyttekö herra Ottasonilta sinisen kortin? Sí, señor Millán, dos preguntas muy... Niin, kaksi kysymystä. Ensinnäkin haluaisin tietää, miten Hosenberg Asnar on vastuussa Irakin tilanteesta, ja ajatteletteko kansanpuolisen edelleen, että vuoden 2003 hyökkäyspäätös oli oikea? Minä uskon, että historiassa on paljon syitä, kaukaisia ja läheisempiä syitä. Tämä Irakin sota pohjasi sellaisille tiedoille, jotka kuitenkin osoittautuvat myöhemmin ei, totu, to, ei todellisuuteen pohjaaviksi. Papadakis, yksi minuutti. Kiitos. Irakin tilanne ei pelkästään ole vaarallinen vaan se on todella traaginen ja dramaattinen, eikä se kosketa pelkästään tätä maata, se koskettaa Egyptiä, Syyriä ja Libyaa. Ja se osoittaa hyvin selvästi sen, että vääränlaista politiikkaa on noudatettu. Jos Tunisia onkin vakautunut, niin tässä kuitenkin on tällaista epävakautta luotu paljon ja arabi kevät johti arabitalveen hyvin monissa maissa. Me näemme, että on syntynyt uusia tapoja yhä ankarammin rikkoa ihmisoikeuksia. Meidän täytyy Euroopassa noudattaa yhteistä ulkopolitiikkaa, joka perustuu tosiasioihin eikä hypoteeseihin arvoisa minuutti. госпожо председателстващ, уважаеми колеги. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat. Nyt on julistettu kalifaatti ja sen olisi tarkoitus ulottua jopa Eurooppaan. Radikaali islamismi on yksi suurimmista uhista sivilisaatiollemme. Pyhä sota on julistettu ja tämä sota koskee arvoja. Länsi-Balkanilla tunnetaan uhkaa, koska siellä on paljon muslimiyhteisöjä. Me elämme rauhassa Bulgarian muslimien kanssa, emmekä halua tämän tyyppisiä konflikteja. Ja kalifaatin lippu nähtiin viime viikolla Skopjessa konfliktien aikana. Me emme tällaista halua Eurooppaan. ISIS etsii uusia taisteluita, esimerkiksi Cardiffissa, yhdistyneessä kuningaskunnassa – ja uusi pakolaisaalto tulee olemaan valtava taakka Bulgarian taloudelle. ECRllä on päätöslausema, joka tulisi hyväksyä, ja meidän täytyy ryhtyä toimiin, jotta voimme hoitaa nämä pakolaisvirrat. Kaksi minuuttia adaptus. Tack, fru talman. Kiitos puhemies. Minä haluaisin aloittaa sanomalla, että minä tuen tätä päätöslauselmaehdotusta, jonka parlamentti, johon parlamentti ottaa kantaa tänään. Eräs niistä paikoista, joka täällä mainitaan, on assyrialainen Karkushin eh, kaupunki. Siellä jo 2000 vuotta sitten kirkon kellot kutsuivat Jumalan palvelukseen siellä. Kirkon kellojen kaiku 25. kesäkuuta tänä vuonna kertoi kyllä jostakin aivan muusta. Se oli varoitus kansalle. Ja sitten vähän myöhemmin kaupunki tyhjeni väestöstään. Ne suvut ja perheet, jotka ovat sukupolvien ajan asuneet tässä kaupungissa, joutuivat jättämään kaiken koska ei ollut mitään mahdollisuutta jäädä, kun tappopartiot Isiksestä <clears throat> tulivat paikalle. Ja e, sitten e, kellot eivät enää soineet seuraavana suo sunnuntaina. Ensimmäistä kertaa 1600 vuoteen Jumalan palvelusta ei vietetty. Kun kerrotaan kirkossa, kirkossa tehtävistä itsemurhaa, iskuista ja ja jihadistien muista hirmuteoista. Näitä on entistä enemmän ja me emme voi passiivisesti vain katsoa sitä. ISIS täytyy pysäyttää mitä pikimmin ja kansallinen koalitiohallitus perustaa. Meillä oli viikko sitten vieraita täällä Euroopan parlamentissa e, sieltä ja siellä kävi hyvin ilmi, minkälaista tukea demokratialle tarvitaan. Meidän täytyy jäsenvaltiona auttaa Tämä tilanne edellyttää sitä, että me ylitämme puolueen rajat. Meidän täytyy ottaa eh, nyt kantaa tähän askeleeseen, jonka me olemme ottamassa. Euroopan parlamentin päätöslauselma ei kuitenkaan riitä, vaan pitää näitä ulkopoliittisia kysymyksiä asettaa. Niitä täytyy priorisoida enemmän. Parole pour une minute. Minuutti, Freund. Thank you, Madam President. Uh, lawlessness and... Kiitos puhemies. Laittomuus, korruptoitunut hallitus ei kunnioitusta vähemmistöille. Tämä on johtanut tämänhetkiseen Irakin tilanteeseen. New York Times puhui tästä, eli Malikin hallitus on ahdistellut sunni-arabeja ja pidättänyt heitä täysin syyttä. Ja joitain sunneja on teloitettu mielivaltaisesti. Vuosikausia kansainvälinen yhteisö puolivillaisesti on painostanut Shia-hallitusta, että sen pitäisi olla osallistavampi, mutta se on ollut turhaa. No, hiukan on toivoa kuitenkin. Eilenhän ilmoitettiin, että Sunni on nimitetty Irakin parlamentin puhemieheksi. Tämä varmaan ei paljon auta Sunni taistelijoita, jotka ovat julistaneet arabivaltion valtion sisään. lähi tilanne muuttuu ja kaikki tämä tulee sitten leviämään Eurooppaan. Yhdysvallat tietenkään ei ole täysin syytön tilanteessa. Se toimii ensimmäisenä, samoin kuin Israelin ja Palestiinan konfliktissa. Ja EU pitää nyt nopeasti toimia diplomaattisesti. Kiitos. Pour une minute, Madame Minuutti, Dziękuję pani przewodnicząca. Kiitos puhemies. Irak on sisällissodan kynnyksellä. ISIS on nyt jo Bagdadin porteilla ja kyvytön hallitus vain jakaa kansaa on syypää kristittyjen kärsimykset on otettava huomioon ja kansainvälisesti on vaadittava kaikkia vähemmistöjä mukaan tähän vuoropuheluun, jotta saataisiin aikaiseksi todellinen kansallinen sovinto. Gabriel, kaksi minuuttia. Ja toivon mukaan en nyt Bulgaria aivan väärin tässä lausunut. Te lausut erinomaisen hyvin Bulgaria. Irakin tilanne eh, yllättävä, ei ole mikään yllätys. Eh, terroristiryhmä miehittää osaa maasta. Minä haluan puhua kolmesta asiasta. Ensinnäkin minä uskon, että on puhuttava poliittisesta ratkaisusta eh, ja siinä erityisesti huhtikuvaaleissa valituilla on paljon tekemistä. Kansalaisille on annettava vastauksia. Irak ei kuitenkaan pääse eteenpäin ilman eri uskontoryhmien välistä vuoropuhelua. Toinen seikka, meidän sitomuksiemme täytyy pyrkiä siihen, että sisäisesti siirtyneet henkilöt ja humanista humanitaarista apua tarvitsevat ihmiset täytyy ottaa huomioon. se tarkoittaa hyvää koordinaatiota erityisesti YK kanssa ja samalla on myöskin edistettävä poliittista vuoropuhelua alueella. Kolmanneksi korostan kaikkein eniten juuri tätä kohtaa. Meidän ei pidä reagoida vain humanitaariseen tilanteeseen, vaan alueellinen dynamiikka on asia, joka vaatii huomiotamme terroristiryhmän ISN pyrkimykset eivät ole pelkästään Irakille ja Syyrialle uhla, uhka, vain aina muille alueille myös Jordanian saakka. Sen takia nyt tätä alueellista konfliktia on pyrittävä torjumaan ja myöskin pyrittävä vähentämään kurdi, arabi, sunni ja shia yhteisön välisiä jakoviivoja. Vaarana on myöskin se, että kriisi leviää Euroopan rajoille on toimittava nopeasti diplomatian keinoin, vaikkapa korkean tason konferenssin kautta, jotta todella saamme asian parannusta. Parole désormais à Madame Piri. Piri, minuutti. Dank u voorzitter. De ontwikkelingen in Irak zijn zeer... Kiitos. Tämä kehitys Irakissa on hyvin huolestuttava ja tarvitsee kansainvälistä lähestymistapaa. 2,5 miljoonaa on paennut kodestaan ja tämä on humanitaarinen kriisi, jota ei jättää huomiota. Me näemme hirvittäviä kuvia alueelta ja tilanne on aivan kauhistuttava. Siksi Irakin hallituksen täytyy kaikkien ihmisryhmien kanssa yhdessä hyväksyä poliittinen ohjelma, joka kattaa kaikki yhteisöt. Kriisillä on myös suoria vaikutuksia Euroopan maihin. Se, kun maissamme on e, näitä jihadisteja, nuoria, meidän maissamme se liittyy, liittyy tähän radikalisointiin, radikalisoitumiseen ja täytyy aina muistaa, että he palaavat. Manesku, kaksi minuuttia. Doamna președintă, în ultima perioadă am... Kiitoksia, puhemies Viime aikoina on nähty, että Irakin tilanne on pahentunut. Siellä on väkivaltaisesti hyökätty Irakin kansalaisia vastaan. ja ovat joutuneet terrorismin uhreiksi. Ikävä kyllä Irakin hallitus ei pysty suojelemaan omia kansalaisiaan terroristeilta. Kaikki tuki liittolaisilta EUlta tai muilta valtioilta vaikuttaa ainoastaan, mikäli Irakin johtajat haluavat vakauttaa maan tilannetta. Tällä hetkellä on vaikea unohtaa sitä, että todellinen ongelma on keskushallinto, jota johtaa pääministeri al-Maliki ja jota Teheran tukee, joka haluaa edistää tuhoisaa politiikkaa ja se aiheuttaa ongelmia eri etnisten ryhmien välille. EU haluaa vaikuttaa vaikuttaa humanitaarisella avulla Irakin tilanteen vakauttamiseen ja on tärkeää, että osoitamme solidaarisuutta Irakin kansalaisille ja tuemme Irakia. Täytyy muistaa, että historia on osoittanut, että sotilaallinen väliintulo useimmiten on pahentanut ongelmia. Ja me, tämä on tärkeä hetki Irakille ja koko alueelle. Ja tällä hetkellä Irakin johtajien on ymmärrettävä, että on selvitettävä uskonnolliset ratkaisut ja miettiä Irakin yhteistä tulevaisuutta. Kansainvälinen yhteisö voi tuoda vakautta ja rauhaa, mikäli hallitus neuvottelee sekä shiojen että sunnien kanssa. Vuoropuhelun kautta Irakista voidaan saada aikaan voimakas valtio, ja tällä hetkellä Irak tarvitsee uuden hallituksen, hallituksen, jonka johdossa on uusi pääministeri, joka todella edustaa kaikkien irakilaisten etuja riippumatta siitä, mikä on heidän uskontonsa tai etinen taustansa. Kiitos. Sitten me siirrymme Catch the Eye-menettelyyn. Meillä on viisi puheenvuoropyyntöä. Ja ensimmäinen. Thanks a lot, uh, Mr. Chairwoman. Kiitos. Minä haluaisin puhua jostakin sellaista, joka liittyy tähän keskusteluun huolestuttava tilanne Lähi-idässä ja Irakissa saattaa tuoda mukanaan hyvin suuria poliittisia muutoksia. Kansainvälinen yhteisö ei ole on, on ole onnistunut rakentavasti toimimaan tässä tilanteessa. Tämä voisi, voi vaarantaa Euroopan turvallisuutta ja energiaturvallisuutta. On hyvin tärkeää nyt ja on aika ajatella energiatoimituksia. Ja tämä liittyy vakauteen Ja tässä täytyy Itäisellä välimerellä tehdä toimenpiteitä, jotta näitä resursseja käytetään oikealla tavalla. EU voisi tähän asiaan vaikuttaa. La parole est désormais monsieur Ferreira. Ferreira, minuutti. Obrigado, senhora presidente. A oito anos. Kiitoksia, puhemies. Kahdeksan vuotta sitten Eversti Peters tiesin erityisen kartan, jossa oli uusi lähi -Itä. Ja nyt kun katsomme taaksepäin, näemme mitä on tapahtunut hiljattain ja kaikki alkaa nyt selvitä, kun ajatellaan tätä Petersin karttaan. Imperialismissa halutaan jakaa kansoja ja käyttää esimerkiksi rikollisia salamurhaajia. Ja tämän islamilaisen valtion armeija taistelee nyt asein, joita on tullut NATO-maista. lähi haurastuminen vaikuttaa kaikkiin valtioihin, jotka ovat kärsineet imperialismista esimerkiksi Irakissa ja Syyriassa. Nämä ovat seurauksia tästä humanitaarisesta raamasta Irak. Irakin tilanne ei ole mikään sattuma. Mikolasic, minuutti. Merci, madame la présidente. Kiitos, puhemies. Iraku Kiitoksia. Minä haluaisin myös puhua tästä tilanteesta. Tämä on hyvin huolestuttava tilanne. Eh, Irakin pohjoisosina syntymässä kalifaatti ja sitä johtaa sitten kalifi, siellä on sharia-laki voimassa ja se tarkoittaa sitä, että epäuskoiset tapetaan. Ensimmäisessä eh, vaiheessa on eh, käännytty omia uskonveliä vastaan – ja täällä on kaksi tärkeää ryhmää, siis sunnit ja shiiat, jotka taistelevat keskenään. Mikä on huolestuttavaa tässä yhteydessä on, että tilanne johtaa siihen, että kristittyjen asemaa eh, heikkenee. Heitä on siellä ollut eh, yli tuhat vuotta. Ja Euroopan parlamentin täytyy auttaa tätä ihmisryhmää on skandaalimaissa, että tälle ei tehdä mitään ja komissio ole paikalla. Monsieur Etheridge. Etheridge, minuutti. Thank you. Kiitos. Haluan kehoittaa varovaisuuteen ensiksi tietysti halutaan toimia ja se on hyvin ymmärrettävää, mutta jo vuosikymmenten ajan lähi tilanne on vain pahentunut ja pahentunut, kun länsimaat ovat sekaantuneet oma maani. Itse asiassa toimi häpeällisesti Tony Blairin kauhistuttavien valheiden takia hänellä on verta käsissään. Hän on nyt itse asiassa yksi pääsuullinen tämän hetken tilanteeseen. Ottakaa opiksi tästä. Me emme pysty koko maailman ongelmia hoitamaan. Autetaan kyllä, missä voidaan, mutta pyydän, että rauhan nimissä meidän ei aina pidä lähteä sekaantumaan. Joskus on parempi noudattaa kansallista itsenäisyyttä ja antaa kansan tehdä omat ratkaisunsa. Maintenant la parole est à monsieur. Νομίζω ότι το Ιράκ έχει μπει στην τελική φάση της διάλυσης. Kiitoksia. Irak on nyt hajoamispisteessä. Se on kulkenut hyvin pitkälle tällä tiellä, eikä pidä unohtaa sitä, mikä oli kunnianhimonne. Ajattelimme, että pystyisimme rakentamaan modernin demokratian Irakiin ja nyt tuloksena on täysi kaos. Jos olisi enemmän Eurooppaa, ehkä olisi vähemmän virheitä myöskin Irakissa. Jos emme olisi epäröineet ulkopolitiikan osalta todellisen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, niin ehkä olisimme voineet toimia tehokkaammin. Me kuitenkin olimme peloissamme, emmekä sitten pystyneet välttämään tilannetta, koska Irakin kriisi voi johtaa sitten esimerkiksi energiakriisiin, joka käy meille hyvin kalliiksi. Ja lisäksi se saattaa vaikuttaa Iraniin ja Irakin ja Israelin välisiin suhteisiin. Myös pakolaisongelma on hyvin kallis ja tämä vaikuttaa myöskin fanatismin lisääntymiseen. Eli teimme mitä hyvänsä, niin meidän täytyy toimia oikealla tavalla enemmän Eurooppaa. Kiitos. Pour une minuutti. Tämä päättää tämän keskusteluosuuden. Kiitos. Herra Klisos. Πριν από 71 χρόνια αγαπητοί συνάδελφοι. Niin, 71 vuotta kollega ja sitten Jaltalla siis kokoontuivat Khrushchev, Stalin ja Roosevelt. Ja silloin ilmaistiin kansan tahto mitä sodan jälkeen tapahtuisi. Ja se, että kansakunnat voisivat itse määrätä itseään ja että ihmisoikeuksia ja vähemmistön kunnioittamista noudatettaisiin. No nyt sitten mm, panemme päämme pensaaseen. Siis tätä näiden herran aikana julkaisema ajatusta, julistama ajatusta ei ole enää ymmärretä. Tällä nyt kysytään Kurdistanissa itsemääräämisoikeuden perään. Ei, siis Irlanti, Baskit, Katalaanit on paljon muitakin osia maista, jotka haluavat itsenäisyyttä. Meidän täytyy ratkaista tämä. Näin pääsimme tämän osuuden loppuun ja herra Della Vedova. Äh, vielä äh, käyttää puheenvuoron lopuksi. Grazie, signora Presidente. Kiitoksia puhemies. Kiitos kaikille puheenvuoron käyttäneille. Tämä oli hyvin syvällistä ja suoraa keskustelua. Euroopan unioni, kuten aivan oikein totesitte, Esimerkiksi kesäkuun lopussa neuvostossa keskusteltiin Irakissa ja seuraava keskustelua käydään sitten Irakista ensi viikolla neuvostossa 22. heinäkuuta. No sitten nämä aiheet, jotka otitte esille ja jotka ovat meille kaikille yhteisiä, kun ajatellaan alueellista yhtenäisyyttä Irakissa – Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, jotta saadaan aikaan vaurautta, joka koskee kaikkia kansalaisia ja näin saadaan myöskin vakautta alueelle. Kaikki tietysti ymmärtävät, kuinka vakava tämä tilanne on. Näissä ensimmäisissä puheenvuoroissa Arno ja Gomes puhuivat siitä, että pitäisi liittää tuki siihen ehtoon, että maassa pitää olla osallistava hallitus ja vähintäänkin pitäisi olla hallintoa, joka mahdollistaa siirtymävaiheen kohti demokratiaa. Ihmisoikeudet, jotka tulivat esille monissa puheenvuoroissa, no, se on aihe, joka historiallisesti, mutta myöskin tässä tapauksessa – on nyt EUn huomion ytimessä ja myöskin monet ottivat esille kristittyjen tilanteen Irakissa. Myöskin tästä syystä tarvittaisiin Irakiin uusin, uusi hallitus, jolla on kansalaisten tuki. Ja Euroopan unioni haluaa toimia näissä asioissa ja sitten vielä kaksi asiaa otettiin esille. Ensinnäkin nämä kemialliset aseet. Tiedustelulähteet vahvistavat, että kyse ei ole aseista, joita voidaan käyttää. No, tilanne on tietysti huolestuttava, kun ajatellaan tämänhetkistä kaaosta, mutta meidän täytyy kuitenkin pitäytyä tunnetuissa tosiasioissa. No sitten syytteitä, joita on esitetty Turkkia kohtaan. Sitä on syytetty siitä, että, että olisi rahoittanut Isilia. Täytyy muistaa, että täytyy nyt tehdä selkeä ero epäilyiden ja faktojen välillä ja sitten jos rahoitusta ehkä on tullut yksityisistä lähteistä, radikaalista lähteistä ja sitten se on eri asia kuin Turkin hallitus, eli tämä täytyy pitää mielessä. EU toimii yhdessä Persianlahden maiden kanssa, jotta voitaisiin jäädyttää ISILin ja muiden terroristijärjestöjen varoja. Lopuksi haluaisin todeta, ja varmasti todeta samaa mieltä, että meidän Bagdadin valtuuskuntamme on tehnyt erinomaista työtä. Kollegamme Irakissa tuottavat erinomaisia palveluita erittäin hankalissa olosuhteissa. Kiitos. Kiitokset. Olen saanut kuusi päätöslausmehdotusta tämän keskustelun päätteeksi. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna kello 11. Kiitos. Esityslistan mukaisesti siirrymme komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumaan Israelin ja Palestinan välinen, välisen väkivallan kärjistyminen. Keskustelu